Der president. Puhemies. <laughs> Vielen Dank. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Bekannt Kiitoksia. Istunto jatkuu. Ja nyt siis tulokset äänestyksistä, joka koskee kolmatta muutosehdotusryhmää. No niin, siis yhteisen päätöslauselmaehdotuksen, joka liittyy eh, eh, COVID-19-pandemian vastaisiin toimiin. Tulokset ovat siis seuraavat. 42 muutosesitys hylätty. Tarkistus 11 hyväksytty. 21 hylätty. Tarkistus 69 hylätty. Tarkistus 70 hylätty. Tarkistus 47 hyväksytty. Tarkistus 4 hyväksytty. Tarkistus 71 hylätty. Tarkistus 12 hylätty. Tarkistus 5 hyväksytty Tarkistus 26 hyväksytty. Tarkistus 72 hylätty. Tarkistus 27 hyväksytty. Tarkistus 6 hyväksytty. Tarkistus 73 hylätty. Tarkistus 23 hyväksytty. Tarkistus 74 hyväksytty. Tarkistus 75 hylätty. Tarkistus 79 hylätty. Tarkistus 7, 14 ja 28 ovat identtisiä, ne ovat kaikki hyväksytty. Tarkistus 20 hyväksytty kohta 36, alkuperäinen teksti kolmessa osassa, ensimmäinen osa hyväksytty, osa kaksi hyväksytty, osa kolme hyväksytty. Kohta 37 alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa osa yksi hyväksytty, osa kaksi myöskin hyväksytty hyväksytty, tarkistus 50 hyväksytty, tarkistus 16 hyväksytty, tarkistus 51 hylätty ja lopuksi tarkistus 52 myöskin hylätty ja neljännen tarkistusryyppään äänestystulokset, jotka liittyvät yhteyttä päästössä olevan esityksiä, jotka koskevat COVID-19-pandemiaa ja sitä vastaisia toimia. Ja nämä tulokset kuullaan kello 9 7, perjantaina 17. huhtikuuta. Silloin istunto jatkuu ja esityslista on julkaistu ja se on saatavissa Euroopan parlamentin verkkosivusteilla. Istunto päättyy. Toivon kaikille kaikille turvallista iltaa ja turvallista matkaa kotiin ja kiitän siitä, että tämä kokous on äh, järjestetty.